Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Hyvät kollegat, jos voisin saada hieman huomiotanne. Torstaisinhan te yleensä olette aina rauhattomia, koska me aloita ajoissa. Nyt haluaisin aloittaa ajoissa. Yeah. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, minulla on tässä työjärjestys puheenvuoro. Sanokaa myös, eh, mihin työjärjestyksen artiklaan viittaatte, herra Dortmus. Um, thank you, Chair. I'm rising under... Kiitoksia puhemies. Puhun säännön 11 kohdan 3 mukaisesti. On selvää, Rova Jackie Fosterin puheenvuorosta, kun hän piti eilen, että herra Corbett on väärin edustanut eh, herra Hofstadia eh, Brexit-delegaation vierailun yhteydessä. Tämä on todella vakava kysymys, että on toimittu Oh, no, hyvä kollega, me emme voi aloittaa uudelleen eilistä keskustelua. Minulla on vielä yksi työjärjestyspuheenvuoro, herra Wolf. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Herr Wolf. Thank you. Herr Wolf, Sie haben das Wort. Herra Wolf. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia rouva varapuhemies, kiitoksia puheenvuorosta. 184 ja 198 sääntöjen mukaisen puheenvuoron haluaisin käyttää. Tässä toivoisin, että tarkastelette äh, Saudi-Arabian pöyristyttävää käytöstä Jemeniä kohtaan Euroopan unionin rahoittavat projektit Saudi-Arabiassa. Kuten tiedätte, kriisi koskettaa nyt miljoonaa henkilöä Jemenissä. Lapsia kuolee sadoittain päivittäin ja Saudi-Arabia on päättänyt sulkea lentokentät, satamat ja kaikki mahdollisuudet matkustaa maahan, eikä se myöskään anna mahdollisuutta hoitaa näitä kärsiviä lapsia, kolerasta kärsiviä nyt säännön 198 mukaisesti vetoan teihin, että Euroopan parlamentti puuttuisi asiaan. Voisitteko mennä tähän työjärjestyspyyntöön? Ei. Selvä. Edustaja Papadimulis, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χθες μία Puhemies. Eilen tapahtui tuhoisa tulva Kreikassa, Ateenassa. Tämä tulva oli valtava luonnon katastrofi ja 15 kuolemantapausta on valitettavasti ollut. EU pitäisi osoittaa, että tätä pidetään vakavana luonnon katastrofina ja pitää osoittaa myötätuntoa kuolleiden jälkeen jääneille. Puhemies, olisi hyvä pitää, tai pyydän, että pidämme minuutin hiljaisuuden. Kiitoksia. Valitettavasti emme pysty tällaista minuutin hiljaista hetkeä pitämään, mutta yksi asia on aivan selvä. Me kaikki ajattelemme katastrofien uhreja. Ne ovat meille aina inhimillisesti suuria katastrofeja. Kiitän teitä siitä, että ajattelette uhreja. Kiitän siitä, että me myös aina puolustamme vähemmistöjä ja varmistamme, että heitä suojellaan. Tämä on meille Euroopan parlamenttina erittäin tärkeä kysymys. Kiitoksia, että vielä kerroitte meille tästä tilanteesta, mutta jos sallinette, niin nyt menisin ja äh, käsittelisin esityslistaamme. Anteeksi. Vielä työjärjestyspuheenvuoro puuttuja herra Langen. Frau Präsidentin, ich wollte das Plenum darüber informieren. Puhemies, halusin kertoa täysistunnolle, että tiistai-iltapäivänä, kun keskusteltiin Maltan oikeusvaltion tilanteesta, herra Giegoldin puheenvuoron jälkeen Äh, äh, tämä suoratoisto äh, Maltalla häirittiin ja herra Kasan puheenvuoron jälkeen se keskeytyi. 28 jäsentä, jotka sen jälkeen puhuivat, eivät tulleet kuulleksi. Minun mielestäni tämä on skandaali ja pyydän, että puhemiehistö selvittää syyn tälle katkaisulle. Kiitoksia. Kiitos tästä huomiosta. Nyt minä en näe täällä enempää puheenvuoroja, työjärjestyspuheenvuoroja, joten siksi siirrymmekin nyt työjärjestykseemme. Puhemies on saanut QE NGL-ryhmän pyynnön, jonka mukaan herra Martin Shirdevanista nimitettäisiin jäseneksi talous- ja raha-asian valiokuntaan. Kommentoiko joku tätä? Huomautuksia ei ole, niinpä nimitys on hyväksytty. Nyt menemme äänestyksiin. Ja ensin meillä on yhteinen päätöslauselma esitys viideltä ryhmältä Sudanin mielipiteen vata